Olen saanut naisten oikeuksien valiokunnalta pyydön, joka on tullut talous- ja sosiaalikomitealta, joka liittyy vammaisten naisten tilanteeseen ja oikeuksiin. Jos 24 tunnin kuluessa poliittiset ryhmät tai jäsenet eivät ole pyytäneet tai vastustaneet tätä, niin silloin tämä pyyntö on hyväksytty. Muussa tapauksessa siitä äänestetään. Ja keskiviikkona